Madame Valean will be in one, two. Rova Valean on täällä parin minuutin kuluttua. Siis ympäristövaliokunnan puheenjohtaja on täällä muutaman minuutin kuluttua ja aloitamme sitten välittömästi. Uh, dear friends, I'm waiting. Hyvät kollegat, minä odotan nyt tässä yhteiskokouksen aloittamisen kanssa, koska kollegat ympäristövaliokunnastakin ovat tulossa yhdessä Ruva Valeanin kanssa. En haluaisi aloittaa ilman ketään ympäristövaliokunnasta, joten on välttämätöntä odottaa. Olen pahoillani. if we've got somebody from Envy, it's good news for us. Nyt on ehkä saatu hyviä uutisia. No niin, eli hyvä. Huomaan, että täällä on kollegoja. Maybe it will be forgiven that we start without... Uh, ehkä voimmekin aloittaa uh, rouva puheenjohtajaa. Sallikaapa minun aloittaa muutama tällainen menettely liittyvä kysymys ja muutama mukana asia. Ensinnäkin Esvistan hyväksyminen tälle yhteiselle kokouksellemme. Teillä on edessänne esityksestä, onko teillä huomautettavaa siihen. En huomaa, että kenelläkään olisi puheenvuoropyyntö, että haluaa sanoa asiasta jotakin. Minä haluaisin muistuttaa kaikkia teitä siitä, että kokous välitetään suorana internettiin ja e-kokoussovellus on kaikkien ITRE ja ENVI jäsenten, heidän avustajiensa ja poliittisten ryhmien henkilökunnan käytettävissä. Tämä on tietysti hyvä asia, etenkin kun rouva puheenjohtajalle paikalla, mutta kaikki on sitten myöhemmin kuitenkin tarkasteltavissa. on... Kohta kolme on nyt sitten energiaunionin hallinta. Esittelijämme ovat Claude Turmes vihreistä, teollisuusvaliokunnasta ja Michel Rivasi vihreistä ympäristövaliokunnasta. Ja me käsittelemme nyt mietintöluonnosta. Minun kommenttini olisivat seuraavat. Herra Turmes, anteeksi. Herra, siis Claude on paikalla niin kuin tavallista. Ja hän kantaakin nyt vastuun kummankin valiokunnan näkemyksistä, siis ajatellen asian, ajatellen esittelijän tehtävää. Nyt menettelystä seuraava asia. Ensin kaikki jäsenet haluan toivottaa teille tervetulleeksi siis kummastakin valiokunnassa haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä, ne kaikkea Rova Valeania, joka nyt tällä hetkellä vielä ole täällä, ja esittelijät, yhteisesittelijät Eera Turmissa Rova Rivasi. Rova Rivasi varmaankin on paikalla ensi kokouksessa. Tämä mietintö on yhteisissä kokouksissa esillä ja kumpaakin jokaista yhteiskokousta varten on oma erillinen esityslistansa. Haluaisin muistuttaa, että kaikkia siitä, että näitä yhteiskokouksia johtavat yhdessä kummankin valiokunnan puheenjohtajat seuraavat tietoon sitten, että puolitoista tuntia on varattu tämän mietintöluonnoksen käsittelyä varten ja meillä on keskustelu, joka käynnistävät esittelijämme, tällä kertaa vain yksi esittelijä, ja sitten varjoesittelijät. Nyt vielä muutama sana aivan aluksi vielä, mikä on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää, ajatellen koko esillä olevaa asiaa, eli puhtaan energian paketti, energian liitto, sen ulottuvuudet. Me olemme asettaneet hyvin eri, erilaisia tavoitteita energiaunionin yhteydessä. Meidän täytyy panna ne toimeen niin, että me voimme saada aikaan äh, kestävän sitkeän energiaunioni, niin miten voimme panna toimeen kaikki päätökset, se on päätehtävä tässä no, hallinnossamme ilman hallinnollisia rakenteita, jotka olisivat äh, kestäviä, niin että varmistaisimme läheisyysperiaatteen, niin emme pysty saavuttamaan kaikkia tavoitteita, jotka energiaunionilla on. Tämä on juuri se syy, miksi tämä mietintö on niin tärkeä, eikä sunkaan vähiten ajattelen sitä, että tätä kautta voidaan saavuttaa tavoitteita, jotka on settu muissa mietinnöissään, jotka koskevat tätä puhtaan energian pakettia. Kaiken kaikkiaan Näitä lainsäädäntöesityksiä on kahdeksan. Yksi niistä liittyy hallintoon. Ja kaikki tavoitteet asetetaan seitsemässä muussa mietinnössä, joten olenkin iloinen siitä, että kumpikin esittelijän valiokunnista, jotka käsittelivät puhtaan energian tehtyjä Blanco Lopez on paikalla. Herra Gierek valitettavasti ei mutta kiitoksia kuitenkin, että olette paikalla, hyvä kollega. Olen iloinen siitä, että me voimme nyt sitten aloittaa keskustelumme tänään. We started few minutes ago. Sorry about that. Welcome to... Kiitoksia. Nyt ja tervetuloa vielä kerran kaikki kollegat ympäristövaliokunnasta ja terveysvaliokunnasta. Ja nyt siis puheenvuorot. Mr. Turmes, our... Nyt esittelijä herra Turmes voi esitellä meille mietintöluonnoksen, joka on hänen ja Rova Rivasin mietintö. Claude, ole hyvä. Um, thank you, Jesse and uh, Michel Riv- Kiitoksia. Yshi Rivas joutui lääkärintarkastukseen tänään ja hän ei päässyt siksi paikalle, mutta tulee tänne huomenna. Tänään ei kuitenkaan päässyt. No niin, varmasti olette kaikki lukeneet tämän yhteismietintömme. Minusta muuten tämä on oikein hyvä asia, että asia voidaan hoitaa yhdessä ympäristökollegoidemme kanssa, sillä kyllä ilmasto ja ympäristö ja teollisuuspolitiikka täytyy yhdistää. En nyt aio mennä yksityiskohtiin tässä ehdotuksessa, koska olette varmasti sen lukeneet, mutta muutamaa kohtaa korostaisin. Minusta me tarvitsemme yhteistä budjettia, jotta voimme ymmärrä, ymmärtää tuolla niitä muutoksia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa. Ja meidän täytyy katsoa, mitä tulee tehdä, sillä seuraava vuosikymmen on äärimmäisen tärkeää jotta voidaan pitää tasot alhaalla. Tämä tietysti liittyy myös siihen, mihin olemme menossa. Esimerkiksi komissari Modos, joka tulee tänne iltapäivällä, Eli leikataan nollaan asti äh, asuntotuotannossa, teollisuudessa, liikenteessä ja niin poispäin. Muussa tapauksessa on vaikeaa päästä eteenpäin näillä alueilla. Tämä johtaa siihen, että alkuperäinen komission ehdottama aikataulu, joka oli 2030 suunnitelmat ensin ja sitten kolmen vuoden kuluttua suunnitelmat vuoteen 2050 asti, minusta se ei ole hyvä ajatus. Meidän täytyy saada hallituksesta ajattelemaan rinnakkain Ja pohdimme sitä, mitä seuraavan kymmenen vuoden ajan pitäisi tehdä. Meidän tulisi hallitusten saada katsomaan kymmenvuotin suunnitelmaa, mutta samalla myös tätä visiota vuoteen 2050 asti. Muussa tapauksessa toiminta on kontraproduktiivista suhteessa investoihin. Minusta energiaunioni kokonaisuudessaan on asia, joka koskee uusia työpaikkoja, uutta taloutta ja uutta geopolitiikkaa Euroopassa. Jos katsotaan näitä äskettäisiä öljyyhtiöiden johtokuntakokouksia, niin siellä on sanottu, että kysynnän huippu saavutetaan nyt. Ja olemme saaneet nähdä Venäjän, Saudi-Arabian yhdessä Trumpin kanssa toimivat. Ja sitten taas teknologiajohtajat Eurooppa, Kiina, Intia ja minusta geopolitiikka energiapuolella on todellakin siirtymässä. Teknologiajohtajilla on valta käsissään lähitulevaisuudessa, ei resurssiomistajilla. Ja näin ollen, kun meillä on näin valtavan hyvät insinöörit, koulutusjärjestelmät, yritykset, maailmanjohtajat, tällä alalla, niin tämä on meillä aivan upea mahdollisuus. Ja pääsemme todellakin lopputulokseen, jos toimimme yhdessä. Minun mottoni hallituksille on se, että toimitaan yhdessä. Tarvitsemme siihen verkoston. Me tarvitsemme kansalaiset, jotka ovat mukana. Ja toisaalta meidän pitäisi myös ymmärtää, että eurooppalaisella tasolla ja hallituksissa että me olemme hirvittävän kaukana kansalaisista. Me voimme saada liikkeelle ne, jotka ovat erittäin kiinnostuneita sidosryhmät, mutta meidän on hirveän vaikeaa toimia niin, että sanotaan, että me Brysselistä tai Berliinistä saamme kaikki Saksan kansalaiset liikkeelle, vaan kaupungit tekevät sen. Me tarvitsemme kaupunkeja. Kööpenhaminan por, mm, pormestari on paljon lähempänä kansalaisiaan. Ja komission lähestymistapa on edelleen se, että no, tiedotetaan kansalaisille. Me tarvitsemme sitä, että kansalaiset saadaan liikkeelle. Se voidaan saada, saavuttaa vain strategisen kumppanuuden kanssa, kaupunkien kanssa. Kysymys on työpaikoista myös maaseudulla. Ei suuren mittakaavan biomassaa, aurinkokennoja tai tuulivoimaloita laiteta kaupunkiin, vaan maaseudulle. Me tarvitsemme nimenomaan maaseutotoimintaa tässä suhteessa. Tässä on valtava mahdollisuus ja meidän täytyy rakentaa tällainen silta maaseudulle ja maaseudun johtajiin. Investoinnit. Julkinen rahoitus ei ole riittävää. Kysymys on yksityisrahoituksesta ja jos halutaan, että yksityinen rahoitus menee ulospäin, niin silloin meillä täytyy olla varmuutta. Se, että nollatason päästään 2050 mennessä on tärkeää, päästään pois fossiilista polttoaineista pois. Ja mitä investoija voi odottaa sen jälkeen tapahtuvan, sitä tarvitaan. Tässä on kysymys hyvin suunnitelluista markkina-alueista. Ja tässä katson varsinkin EPP-kollegoihin Gunnariin ja Kristiansiin. Minusta meidän täytyy yhdessä suunnitella hyvin toimivat markkinat, mutta tarvitaan myös suunnitteluosuutta, sillä liikku, sähköisten liikuntavälineiden liikkuvuuden lisääminen tarvitsee sitä, että meillä on latausasemia talojen ja rakennusten renovointi, uudistaminen tarvitsee myös tiettyä kapasiteettia kaupungissa. Ja siinä maissa, jos haluamme, että hallitukset yhdessä toimivat myös Pohjanmeren alueella, siihen tarvitaan yhteistä suunnitelmaa. Ei tämä suunnitelmatalous pelkästään mikään yksinoikeus ole kommunismille, vaan kyllä sitä tässäkin tarvitaan. Ja viimeinen kommentti, niin Me tarvitsemme sitä, että eurooppalainen raha investoidaan järkevällä tavalla. Verkostoihin käytetty verkoston Eurooppa-aloite on äärimmäisen tärkeä. Espanja yhdistettynä Ranskaan, Irlanti, Manner-Eurooppaan, jos Britannia siirtyy Teksasiin. Me tarvitsemme nyt kuitenkin rahaa energiaköyhyyden voittamiseen Itä-Euroopassa. Kysymys on älykkäistä rahoituksesta älykkäissä rakennuksissa. Ja me tarvitsemme rahoitusosuuden, jota käytetään uudistuviin ö, ähm, energiahankkeisiin. Puolan, Romanian ja Bulgarian kulujen vähentäminen, rahoitusta tuulivoimaloille rannikolla. Ja se, että voidaan käyttää rahaa yritykseltä yrityksille toimintaan, jos esimerkiksi yhteiset, ja Euroopan investointipankin rahoitusta, jos halutaan rakentaa esimerkiksi yhteisiä tuulipuistoja. Alueellinen politiikka on tässä suhteessa tärkeää, ja kun saadaan rakennerahastoja virtaamaan kaupunkeihin ja kansalaisille, se parempi. Vapautetaan siis eurooppalainen teknologia vapautetaan tämä teknologia. Uh, niin, oli aika oli 10 minuuttia kahdelle esittelijälle, mutta sinä olit lyhyt se mikä oli hyvä. Kansanpuolueen varjoesittelijät Rova de la E ympäristövaliokunnasta ja herra Högmark teollisuusvaliokunnasta. Olkaa hyvä kollegat. Monsieur le, le Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelen sitä, kun katsoo mitä muuta velvoitteita minulla on, niin en voi jäädä tänne aivan keskustelun loppuun asti, mutta teen hyvin läheistä yhteistyötä Ökomarkin kanssa, joten meillä on mahdollisuus keskenämme sitten keskustella siitä, mitä todetaan tässä valiokunnassa tai tässä sekavaliokunnassa ja tässä keskustelussa. Olen hyvin ymmärtänyt se, mitä kollega totesi ympäristövastuusta ja geostrategiasta. Minulla on muutama käytännönläinen kysymys ja lisäys. Ja pidän kovasti kiinni niistä velvoitteista, joita meillä tässä energiahallintoasiakirjassa on. Tämä hallinto ennen kaikkea on yksikkö, jonka avulla voidaan hoitaa kaikkia näitä direktiivejä, jotka liittyvät energiakysymyksiin. Ja tässä mielessä, jotta voitaisiin myös noudattaa Pariisin sopimuksia, haluaisin todeta uudelleen, että ennen kaikkea kysymys on poliittista koordinointivälineestä ilmastokysymyksissä. Ja näin me emme saa liikaa säännellä näitä kysymyksiä ja tämä hallinto ei ole mikään toimenpideluettelo sen suhteen, mitä tulee tehdä, vaan nämä toimenpiteet löytyvät niistä eri direktiiveistä ja siellä meidän täytyy keskustella tavoitteista, uusiutusta energialähteistä, energian toimivuudesta. Minusta meidän tulee myös jättää jäsenvaltioille päätettäväksi menetelmä, sillä jäsenvaltiothan tuntevat tilanteen paremmin. Jokaisella jäsenvaltiolla on eri tilanne edessään. Energia- ja ilmastokysymykset vaihtelevat. Mutta eurooppalaisella tasolla meidän täytyy päästä sitten tietysti niihin tavoitteihin, joita, tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaneet ja joita Pariisin sopimuksessa on otettu esille. Minusta meidän täytyy siitä syystä olla käytännönläheisiä. Meidän täytyy mahdollistaa tietty joustavuus. Meidän täytyy ottaa huomioon taloustilanne jokaisessa jäsenvaltiossa, koska se vaihtelee pohjoisesta etelään ja idästä länteen Euroopassa. Mutta meidän täytyy yhdessä viedä nämä tavoitteet loppuun asti, jotka olemme itsellemme asettaneet. Ja sitten päästökauppajärjestelmästä muutama kommentti. Sitähän käsitellään liitteissä, mutta ei itse korpuksessa. Ja siitä syystä, kun otetaan huomioon tämä näkökohta ja keskustelua käymme, niin meidän mielestä, minun mielestäni päästökauppasopimuksen tulisi myös olla itse korpustekstissä mukana. Jos olemme käytännönläheisiä ja jokainen voi ottaa huomioon oman tilanteensa ja vähennämme hallinnollista taakkaa, joka jokaiseen kohdistuu ja huolehdimme paremmasta sääntelystä. Minusta tämä on tärkeää, jotta voidaan antaa näkyvyyttä niille, jotka haluavat rahoittaa ja investoida tähän teknologiseen edistymiseen, jota me tarvitsemme, jotta voimme päästä näihin tavoitteisimme ilmasto- ja energiasuhteen. suhteen. Ja meidän täytyy ennen kaikkea rohkaista, eikä aseta välttämättä liian pidälle tai liian pitkälle tai liian nopeasti eteneviä tavoitteita, niin että me yhdessä kaikki siirrymme oikeaan suuntaan. Ja lopuksi toteaisin, että minun mielestäni on asia, joka on erittäin mielenkiintoinen, joka kannattaa pitää mielessä. Äh, eli tässä täytyy päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Thanks to, Thanks to my co-shadow. I would like to... Kiitos. Haluaisin tuoda esiin muutamia ajatuksia. Ensimmäinen liittyy ehkäpä siihen, minkä edustaja Turmes jo mainitsi suunnitelmista. Suunnittelu ei tarkoita kommunistista lähestymistapaa, ja siitä olen samaa mieltä. Mutta haluaisin myös sanoa, että suuri ero on siinä, että jos tekee suunnitelmista tärkeämpiä kuin todellisuudesta, silloin joutuu ongelmiin. On olemassa sanonta, että jos eh, kartan ja todellisuuden välillä on ero, valitse todellisuus. Ja tämä on nimenomaan se eh, tie, joka meidän on valittava. Meidän näkökulmastamme tärkeää ei ole tavoitteiden määrä, eikä mietintöjen tai raporttien määrä, eikä suunnitelmien määrä, vaan mekanismit, rakenteet, joita otamme käyttöön, voivat eh, tehdä Euroopan energiaunionista todellisuutta. Jos me saamme energiaunionin toimimaan, voimme saavuttaa paljon. Ilmastotavoitteet, uuden teknologian kehittyminen, ne tulevat kaikki markkinoiden kehityksistä, ei mistään tuista ja suunnitelmista, vaan ne tulevat kilpailun, innovaatioiden ja avointen markkinoiden myötä. Siksi meidän on luotava rakenteet niin, että että voimme tukea alueellista yhteistyötä, ei ylhäältä alas, vaan nimenomaan niin, että tuetaan ja mahdollistetaan esimerkiksi rajat ylittävä kauppa ja vaihto ja tukea yhteyksiä. Meidän täytyy voida hyödyntää kaikkia uusia energialähteitä ja siksi tarvitsemme markkinasuuntautuneisuutta, koska muuten me jumiudumme vanhoisiin rakenteisiin. Ja meidän tulee myös huomioida se, että jäsenvaltiot saavat itse päättää tästä energiapaketista, äh, energian eri muodoista. Monet asiat, joista tänään täällä on jo puhuttu, tai jotka voidaan lukea näistä mietinnöistä, antaa ajattelemisen aihetta, mutta myös keskustelun aihetta. Minusta tuntuu, että pääasioissa meillä on enemmän tai vähemmän samanlaiset tavoitteet, mutta suurimmat erot on siinä, kuinka me ne saavutamme. Minä priorisoisin sitä, että huolehdimme, että todellisuudessa asiat kehittyvät oikeaan suuntaan markkinamekanismien, yhteyksien, lisääntyneen rajat ylittävän kaupan myötä, uusien energialähteiden myötä, markkinoiden avautumisen myötä ja uusien teknologioiden myötä. Tämä on meidän lähestymistapa ja odotamme mielenkiinnolla keskusteluita. Uh, Kiitos. Seuraavaksi SRI-ryhmän varjostelijat Rova Griffin teosvaliokunnasta ja herra Zorinju. Ehkä minä näen unta envivaliokunnasta. No niin. Thank you. Okay. <laughs> Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria eh, referir que este... Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin todeta, että tämä asiakirja, josta nyt keskustelemme, on perustavan laatuinen, jotta tämä päätöksenteko- ja kommunikaatioprosessi, joka koskee energiaunionia, menee eteenpäin. Haluan kiittää esittelijöitä hyvästä työstä ja erityisesti tässä on kysymys energiapolitiikasta yhteydessä Pariisin sopimukseen, työ ympäristövaliokunnassa, sen täytyy tapahtua yhteydessä siihen työhön, mitä Rova Griffin tekee teollisuusvaliokunnassa joudumme tekemään ehdotuksia, joilla voidaan parantaa komission esitystä ja katsoa myöskin ajatuksiin, joita on otettu esille mietinnössä. Sanoin jotakin lyhyesti ja lisäyksiä voisi vielä tehdä Theresa tämän jälkeen. Ensimmäinen ehdotuksemme olisi, että jäsenvaltiot eivät pelkästään osaltaan antaisi panoksia tähän politiikkaan, niin täytyy sitoutua asioihin. Meidän täytyy ehdotuksia, jotka ovat sitovia. Tavoitteiden pitää olla sitovia. Ja tämä täytyy tapahtua yhdessä niiden tavoitteiden kanssa, jotka löytyy lukkoon muissa yhteyksissä. Uusiutuvien energioiden osuuden lisääminen 25 prosenttiin. Tässä täytyy tapahtua sopeuttamista. Tämä on tärkeää. Kaikessa täytyy olla järkeä, kaikki pitää nähdä kokonaisvaltaisesti ilmasto vuoteen 2030. Sitäkin on, siinäkin on kehitys oltava pitkän tähtäyksen kehitystä meille pelkästään suunnitelma vuoteen 2030. Pitää olla myöskin ohjelma strategialle pitkällä tähtäyksellä niin, että voidaan varmistaa vertailukelpoisuus. Viiden vuoden suunnitelmat ovat sellaisia, että niitä täytyy täydentää ja myös täytyy sopeuttaa tämä hallintoa koskeva suunnittelu sen kanssa, mistä Pariisissa sovittuun. Kaikki pitää siis nähdä kokonaisuutena. Kansalaisten täytyy pystyä myös osallistumaan enemmän tähän, heidän täytyy pystyä tutustumaan suunnitelmiin ja pitää luoda tällaisia siirtymäkauden rahastoja kansalaisille ja alueille, joita nämä asiat koskettavat eniten silloin, kun siirrytään hiilidioksidin talouteen, joka tuottaa vähän hiilidioksidia. Meidän pitää harjoittaa yhteistyötä alueellisella tasolla, vahvistaa tätä jäsenvaltioiden sisällä. Ja on tärkeää se, mitä Theresa on todennut, että hän on puhunut sen puolesta, että on todettava myöskin energiaköyhyyttä. Se on yksi hänelle keskeinen asia. Nämä ovat meidän tärkeimmät esityksemme. Odotan mielenkiinnolla keskustelua ja kollega Griffin varmastikin vielä voi lisätä jotakin siihen, mitä minä sanoin. Kiitos, hyvä kollega. Rova Griffin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Jersey. Uh, dear Kiitoksia, Jersey. Hyvät kollegat, minäkin toistaisin sitä, mitä Claude totesi. Tämä yhteinen työ Itre ja Envin välillä on kyllä todella tervetullutta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä luonnoksesta. Mielestäni se on menossa ehdottomasti oikeaan suuntaan ja haluaisin kiittää erinomaista yhteistyöstä tähän mennessä. Esittelijät ovat pyrkineet saman aikaiseksi tilanteen, jossa tämä keskustelu ja hallinnon tavoite siirrettäisiin siitä, että laitetaan vain rastia ruutuun siihen, että kehitetään pitkän aikavälin tavoitteita, jotta sijoittajat voivat saada turvaa investoinneilleen. Olen aivan samaa mieltä tästä. Tässä yhteydessä tuemme voimakkaasti sitä, että rinnastetaan kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat pitkän aikavälin suunnitelmiin. Tämä mahdollistaa sen, että voimme saada myös Pariisin tavoitteet EU-lainsäädäntöön sisällytettyä. Ja kuten Carlos totesi, asetuksen mukauttaminen kansallisiin sitoviin tavoitteisiin uusiutuville energialähteille ja energiatehokkuuteen. Me myöskin Haluamme, että sidosryhmät ovat mukana suunnitelmien täytäntöönpanossa ja kehittelyssä ja siinä, että näistä suunnitelmista tehdään avoimia kansalaisille. Myöskin luodaan uusiutuvia energiahankkeita ja kehitellään rajoja ylittäviä tavoitteita, aivan kuten Claude totesi. Yhtenä varjoesittelijänä acd ryhmästä haluaisin myös toistella jotkut niistä, niistä tarkistuksista, jotka ovat tärkeitä ja vahvistaa tekstiä muutamalla lailla. Kun puhutaan energiaköyhyydestä, haluaisin esittää, että jäsenvaltiot määrittelevät energiaköyhyyskäsitteen ja haavoittuvat kuluttajat EU-indikaattoreihin pohjautuen. Tältä pohjalta ne keräisivät ja jakaisivat tietoa uuden eurooppalaisen energiaköyhyystarkkailukeskuksen puitteissa. Tämän tiedon avulla asetetaan tavoitteita haavoittuvien kuluttajien määrän vähentämiseen ja siihen, millä tavalla näihin tavoitteisiin päästään nopeammin. Haluaisin myös toistella sitä, mitä Carlos totesi oikeudenmukaisen siirtymäkausirahastoon. Mehän tiedämme, että energiasiirtymä saattaa vaikuttaa haitallisesti joihinkin työntekijöihin ja yhteisöihin EU-alueilla. Tällainen EU-aloite tukisi näitä alueita siirtymässä kohti kestävämpää taloutta. Se ottaisi käyttöön myös EU-rahoitteisten rahoitteiset hankkeet, joiden avulla voitaisiin kouluttaa uudelleen työntekijöitä, hallinnoida yhteiskunnallista siirtymää. Ja jäänkin odottelemaan sitä, että saan työskennellä kaikkien varjoesittelyiden kanssa tässä kysymyksessä. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä kaupunkien ja aluehallintojen kanssa, että varmistaudumme siitä, että energiaunion keskiössä ovat kansalaiset. Kiitoksia. Eh, Kiitos Teresa näistä kommenteistasi. Hyvät kollegat, nyt on vuorossa Ian Duncan ECR-ryhmästä, joka edustaa ympäristövaliokuntaa yllä paikalla. Joten kollega Evsen Tosenovski, joka on myös ECR-ryhmästä ja edustaa teollisuusvaliokuntaa, puhuu kummankin varjoesittelijän puolesta. Kiitos. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä tästä mietinnöstä ja mahdollisuudesta myös mahdollisuudesta siitä, että voin me keskustella näin nopeasti tästä tärkeästä mietinnöstä. Tarkoitushan on, että ensi syksyn aikana tästä äänestetään ja että tämä siinä vaiheessa hyväksytään. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän on yksinkertaistettava lainsäädäntöprosessia niin, että tämä asia ei monimutkaistu liikaa. Olen samaa mieltä myös siitä, että täytyy miettiä, miettiä myös eh, näiden kansallisten suunnitelmien rakenteita, ja, eh, koska niiden tulee olla myös mahdollisimman tehokkaita. Ja niiden täytyisi olla ymmärrettäviä eh, kaikille ihmisille kyseessä kussakin maassa. Komission ehdotus on aika yksityiskohtainen ja tästä saattaa tulla myös aikamoinen hallinnollinen rasitus, kun näitä suunnitelmia tehdään. Joten yksinkertaistaminen olisi tärkeä asia. Toki voidaan keskustella myös siitä, miten yksittäiset taajuudet jaetaan. Mutta se, missä minulla on ongelmia, josta en ole samaa mieltä, ovat tavoitteet, tietyt tavoitteet tässä ehdotuksessa. Olen vakuuttunut, vakuuttunut siitä, että tässä nimenomaisessa mietinnössä on tiettyjä tavoitteita, joita ei pitäisi olla, koska näitä samoja tavoitteita on myös muissa äh, mietinnöissä samoista asioista ja, ja niiden täytyy olla yhtäläisiä. Niiden täytyy sopia, koska muuten tulee ongelmia, jos ne ovat äh, ristiriidassa keskenään ja tästä tulee silloin kovin monimutkaista. Ja tällä mietinnöllä ei ole tarkoitus eh, monimutkaistaa tilannetta, vaan päinvastoin eh, luoda puitteet, eh, joiden sisällä jäsenvaltiot ja kotitaloudet toimivat ja jotka olisivat niin selkeät kuin mahdollista, kuten kollegat täällä jo ovat sanoneet. Meidän ryhmällämme on hieman ongelmia tämän kaasutekijän kanssa koska tästä puuttuu esimerkiksi yritysten vaikutusmahdollisuus ja me haluaisimme tähän myös enemmän joustavuutta. Ja sen lisäksi emme hyväksy sitä, että lähdetään asettamaan uusia tavoitteita, koska tämä ylittää tavallaan rajoja. Toki tässä on myös muita ongelmia, niin energiatehokkuus esimerkiksi 40 prosenttia ilman vaikutusten arviointia. Kyllä jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus itse määritellä tämä tavoite. Ja sama koskee myös uudistuvia energioita, joka on 45 prosenttia. Tämä tulee olemaan hyvin vaikea meille hyväksyä. Pelkäämme myös että tässä äh, tavallaan puututaan, lähdetään sorkkimaan tätä energiamiksiä, koska tämä on asia, joka kuuluu jäsenvaltioille täysin. Ja äh, minusta tässä asetuksessa ei anneta jäsenvaltioille takuita siitä, että jäsenvaltion itse valitsema tie äh, saadaan realisoida sillä tavalla kuin jäsenvaltio on itse valinnut. Tästä mietinnöstä tullaan varmasti puhumaan vielä moneen kertaan ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä ja olen vakuuttunut, että onnistumme yhdessä löytämään yhteisen ratkaisun, koska tämä mietintö tulee vaikuttamaan talouksiin monissa jäsenvaltioissa tulevaisuudessa. Kiitos komiteassa kummankin varjostelijan puolesta. Käytössä oli kuusi minuuttia, olit lyhyt sanaisempi. Samanlainen tilanne on myös Aldessa. Kerven Jan Herbrandi ympäristövaliokunnasta ei ole täällä. Caroline Panset eh, teollisuusvaliokunnastakaan ei ole täällä, mutta Roba Maisnea puhuu kummankin varjostelijan puolesta. Kiitos ja en käytä kuutta minuuttia. Ehkä istunnosta tulee hiukan lyhyempi. Kuten täällä jo todettiin, herra Brandi eh, terveysvaliokunnasta ja herra Ponset eh, terveysvaliokunnasta eivät voi tänään olla paikalla ja aion korostaa niitä asioita, jotka he halusivat ottaa esille, jotka ovat seuraavia. Ensinnäkin me pidämme komission esitystä hyvänä, joka sisältää monia myönteisiä elementtejä, kuten sitovat mallit. Ja nämä ryhtyä lineaariseen projektoriin vuosien 2021-2030 välissä, mitä tulee energiatehokkuuteen ja kansallisiin panoksiin. Se, että sitovat kansalliset tavoitteet puuttuvat, on valitettavaa ja, ja se on asia, jolla voitaisiin taata varmuutta tähän asiaan ja, ja sitoutumista. Kuitenkin tässä taataan se, että tuloksia saadaan aikaan, niin luodaan varmuutta investoille oikeudellisesti Tämä liittyen siihen, että jäsenvaltioiden panokset myöskin merkitään, jotka liittyvät rahoitusmekanismin investoijien turvallisuuden kannalta. Haluaisimme korostaa merkitystä, joka on pitkän tähtäyksen näkymillä, jotka menevät pitemmälle kuin vuosi 2030. Tämä todellakin on tärkeää, jotta saadaan lisää investointeja ennen kaikkea suurempiin infrastruktuurihankkeihin, joilla on pitkä elinkaari. Me olemme myös sitä mieltä, että mm, sidosryhmät ovat mukana seurannassa ja haluaisimme vahvistaa tätä. Meidän täytyy varmistaa se, että kansalliset suunnitelmat ovat sellaisia, että aktiivisesti myös kaikki sidosryhmät voivat osallistua niiden luonnostamiseen ja myöskin kansallisten energia- ja ympäristösuunnitelmien uudelleen tarkasteluun. Odotamme mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä esittelijöiden kanssa ja muiden kanssa. Tämä varjostelijoita ja minä itse haluaisin vielä esittää myös muutaman komitean. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hyvin intohimoisesta puheenvuorosta, joka meni aivan hyvään suuntaan minun mielestäni. Ja on hyvä, että puhumme myös strategisesta kumppanuudesta kaupunkien kanssa, mutta myös maaseutolouden kanssa. Unohditte maaseudun, koska maaseudulta tulee itsekin ja on hyvin tärkeää, että mainitaan se, koska ajatellaan työpaikkoja liittyvät vaikkapa biomassaan ihmiset täytyy vetää mukaan tähän kehitykseen, se on tärkeää. Puhutte myös eh, verkkojen Eurooppa välineistä, ja liittyvät, tähän liittyen verkostoista. Olen liikennevaliokunnassa ja siellä me pidämme tärkeänä verkkojen Eurooppaa nimenomaan eh, uusiutuvien energioiden kannalta, ja siellä on menossa jo tällainen toimintavaiheessa nimenomaan ajattelen verkostoja, jotka ovat hyvin tärkeä asia inf- energiainfrastruktuurin kannalta, ja unelmanahan on se, että saataisiin aurinkoa eh, ja aurinkoista energiaa ja sitten taas kesällä ja tuulta talvella ja yhdistää nämä ja viemään nämä, tämän energiasta ihmisille ja samalla tavalla myöskin tämän voidaan käyttää tulevaisuudessa aaltoenergiaa, vuorovesienergiaa. On hyvin tärkeää, että pitää mielessä se, että meillä on enemmän eh, kes, aurinkoa kesällä ja talvella enemmän eh, tuulta, aaltoja. Ja tämä voidaan käyttää energiaa tuotantoon ja tätä kautta energiaa saa ihmisille. Me tarvitsemme näitä verkostoja, koska me niitä vakuuttaa ihmiset tästä, koska aika Saksassa verkot, niitä ei rakenneta siksi, että ihmiset halua verkostoja puutarhaan tai vastaavasti asumustensa lähistölle. Jos me haluamme unen, niin meidän todella tehdä työtä verkkojen hyväksi ja taistella toimivan energiaunionin puolesta kaikkialla. Jos me yhdessä ajamme asiaa, ja etenkin kun äh, ajattelemme, mitä esittelijä on, äh, miten, miten esittelijä puheessa sai minut vakuutunut siitä, että kyllä voimme olla toiveikkaita. Kiitoksia kovasti, Rova Meissner. Ja nyt João Ferreira teollisuusvaliokunnasta ei ole paikalla, mutta kollega Katarina Konetsna ympäristövalikunnasta on myös varjoesittelijä Kuen ryhmän puolesta. Ja hyvä rouva, te voitte puhua kummankin varjoesittelijän puolesta. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si dovolím omluvit pana kolegu Ferreiru. Eh, netroufám si mluvit eh, za oba. Kollega Ferreiro on puolesta pyytäisin anteeksi, mutta en minä nyt lähde puhumaan molempien puolesta, vaan puhun ihan itseni puolesta. Marraskuussa 2016 komissio esitteli paketin äh, lainsäädäntöehdotuksia nimellä Puhdasta energiaa kaikille Euroopan kansalaisille energiaunioni. Ja tämä ehdotus on oikeastaan tällainen avainasiakirja, jota ehdotettiin erilaisten politiikan alojen ja toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi niin, että voitaisiin saavuttaa EUn tavoitteet ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. En ymmärrä nyt, miksi tätä asiakirjaa käsiteltiin ensin. Hyvät kollegat, katsokaa nyt, miten suuri ongelma meillä on oli eh, edellisen eh, pakettien kanssa, kuten esimerkiksi päästökauppasopimuksen kanssa. Eh, ja sen lisäksi molemmat asetukset sisältävät asioita, jotka aiheuttavat ongelmia jäsenvaltioille, koska niissä puututaan lähipäätösperiaatteeseen ja siihen oikeute- sen oikeuteen. Joten en minä nyt oikein voi ymmärtää tätä, äh, että komissio lähtee sekaantumaan sisäisiin suunnitelmiin, koska 2018 äh, ensimmäinen tammiskuuta mennessä on tämä määräaika, ja sitä ennen me emme vielä tiedä kuitenkaan kaikkia Eh, mitä on tapahtunut esimerkiksi päästökaupan ja muiden asioiden kanssa. Syyskuusta lokakuun alkuun meillä on ku, neuvoteltuna kuusi tapaamista varjoesittelijöiden kesken, mutta me, tulemme, me tiedämme jo nyt, että me emme tule onnistumaan eh, esimerkiksi ETS-päätöksen viemisessä. Ja e SR eh, on sitten vasta käsittelyssä lokakuussa ja LULUCF luoja tietää, mihin se siirretään. Joten tässä äh, tavallaan laaditaan tällaista EUn kulkemaa tietä, mutta kuitenkaan äh, tässä ei huomioida jäsenvaltioiden tilannetta. ETS, LULUCF ynnä muuta vasta, äh, me emme tiedä niiden tuloksia edes vielä ja sen vuoksi äh, me haluamme nyt lähteä ratkaisemaan jo sitä, miten tätä koko asioita tullaan hallinnoimaan. Mitä sitten, kun me hyväksymme tämän, nämä erilaiset eh, tekstit ja kuitenkin numerot ovat myös hyvin erilaisia. Minusta meidän täytyy täytyisi huomioida tämä näissä koko tässä paketissa, että aikaisempiakaan paketteja ei ole vielä viety päätökseen. Ja EU-ETS-järjestelmää ei ole huomioitu esimerkiksi sillä tavalla, että laskettaisiin sen mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Ja äh, minkälaisia muita mahdollisuuksia meillä olisi esimerkiksi päästöjen laskemiseen? Ja täytyy myös huolehtia siitä, että nämä paketit eivät tavallaan ole toisiansa vastaan. Toki on ihan hyvä, että, että nämä ehdotukset johtavat esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähentymiseen, mutta se, mitä meiltä nyt kuitenkin puuttuu, on se, että olisi tutkittu, kuinka tämä vaikuttaa negatiivisesti. Mitään ongelmia ei ole ratkaistu. Me emme tiedä, millä tavalla ää, äh, tämä äh, ei-hiilisen, ää, äh, ener- ei-hiilisen talouden ää, edistäminen vaikuttaa. Ja esimerkiksi se, että jo, monet näistä välineistä, instrumenteista ovat tehottomia ja tämä tulee esimerkiksi johtamaan siihen, että tämä vaikuttaa esimerkiksi hiilivoimaloihin. EUn ö, toiminta tulee vaikeutumaan tämän myötä, mutta mitään tällaista negatiivista ei löydy tästä mietinnöstä. Ja olen tyytyväinen siitä, että olen Itressä, koska täällä tiedetään, että energia-alalla kaikki asiat kuuluvat yhteen. Jos yksi osio ei toimi, niin silloin kaikki kaatuu. Ja minusta tuntuu, että ihmiset eivät oikein ole tätä vielä ymmärtäneet. Esimerkiksi neuvostossakaan ja luoja tietää, koska neuvosto lähtee tätä ylipäätään käsittelemään. Meidän henkilökuntamme ja oikeusyksikkömme tulee käsittelemään erilaisia osa-asiakirjoja, joka sirpaloittaa tätä. Ja sen vuoksi minusta syyskuu ei ole hyvä aika, minusta se ei ole vastuullista, eikä tämä tule johtamaan hyvään äh, tulokseen ja sen vuoksi minä vetoankin, että tätä siirrettäisiin eteenpäin. Koska se, mikä tässä nyt on, tämä on täysin epäjohdonmukaista, tämä ei ratkaise oikeastaan yhtään mitään. Ja se, että tässä vaiheessa lähdetään painostamaan nopeampaan käsittelyyn, se on uhkapeliä kaikkien kansalaisten näkökulmasta. Täsmälleen kuusi minuuttia, hyvä rouva. Kahden varjoistelijan puheaikaan. Ja nyt EFDD, kollega Dario Tamburano, teollisuusvaliokunnasta oli paikalla, mutta kollega Pier Nicola Pedicini ympäristövaliokunnasta voi puhua kummankin puolesta. EFDD. Ok, io eh, dico che eh, la nostra... Haluaisin sanoa, että meidän eh, kantamme, siis Darion ja minun, on sama. Olemme kovin onnekkaita. Meillä on yksi yhteinen kanta sekä ITRE että valiokunnissa Ja olemme sitä mieltä, että energiaunionin hallinnoinnissa on kysymys jäsenvaltioiden velvoitteista. Tavoitteiden tulisi olla sitovia jokaiselle jäsenvaltiolle, eikä pelkästään sitovia EUlle kokonaisuudessaan. Jokaisen jäsenvaltion nimittäin täytyy kan- ottaa vastuunsa päästöistä. Meidän mielestämme tarvitsemme todellista vakavasti otettavaa suunnitelmaa, jonka avulla siirrytään pois fossiilisten polttoaineiden tukemisesta. Ja tässä täytyy kaikkien jäsenvaltioiden olla takana. Jos haluamme siirtymää kohti energiaunionia, joka pohjautuu uusiutuviin energialähteisiin, niin minun mielestäni fossiilisten polttoaineiden tukemisen lopettaminen on ainoa tapa mennä eteenpäin. Toivottavasti komissio ei anna meille näitä tavallisia tekosyitä ja sanoo, että jäsenvaltiot voivat valita energiasekoituksensa itse. Se vastaus on ihan naurettava. Arvostamme edustaja Tyrmäsin tekemää työtä, kuten myöskin edustaja Rivasin tekemää työtä, varsinkin kun kysymys on avoimuuden vahvistamisesta ja siitä, että kansalaiset ottaa mukaan koko energiapolitiikka kysymykseen ja sen alueelliseen vaikutukseen. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä osio ja jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä sellaisiin päätöksiin, jos otetaan huomioon alueellisen yhteisön näkemys. Sen sijaan, että tekevät asiat niin kuin tavallisesti, eli energiapoliittiset päätökset vain määrätään paikallisten toteutettaviksi eikä niistä ole hyötyä niille, joiden pitäisi niistä hyötyä. Me olemme sitä mieltä, että kysytään Euroopan komissiolta arviota metanipäästöjen vähentämiseksi. Ja nämä ovat ajatuksiamme pähkinänkuoressa. Very much. Kiitos kollega kommenteista. Saan nyt Schaffhauser teollisuusvaliokunnasta ei ole paikalla mutta rova Mirei Dornano ympäristövaliokunnasta, joka myös edustaa ENF-ryhmää, on paikalla ja voi puhua kummankin puolesta. Euh, Kiitoksia, hyvä esittelijä. Kiitoksia tehdystä työstä. En voi muuta kuin tukea näitä valvontavaatimuksia ja tarkistusvaatimuksia, joita on esitetty YK on puitesopimuksen puitteissa, joka koskee ilmastonmuutosta. Yhdysvaltain poistuminen Pariisin sopimuksesta johtaa siihen, että meidän täytyy toimia käytännönläheisesti. Ja itse asiassa ainoa tapa, jota Euroopan unioni tekee, ei voi mitenkään korvata suurten kansainvälisten organisaatioiden toimintaa, jossa Yhdysvallat on vielä jäsenenä. Kun katsotaan tätä mietintöhanketta, niin tavoitteena on se, että vuoteen 2050 mennessä otetaan käyttöön kaikki uusiutuvat energialähteet. Ja kysymys onkin siitä nyt, mikä on uusiutuva energialähte ja mikä ei. Se, että saamme aikaiseksi kumppanuudet alueiden kanssa tulee arvioida tapauskohtaisesti kestävällä tavalla niin, että esimerkiksi kysymys on edelleen mielestäni hyvin kyseenalainen. Kun puhutaan tuulivoimasta energiantuottajana ja purkamiskustannuksen kustannuksista täytyy muistaa, että nämä materiaalit eivät sinänsä ole uudistuvia. E, sähkömagneettisten aaltojen lisääntyminen voi myöskin tappaa useita suojeltuja lintulajeja. Offshore-tuulipuistot puolestaan taas johtavat siihen, että merinisäkkäät ja kalat pakenevat noilta paikoilta ratkaisu ei ole kestävä ja se on erityisen kallis. Ja kun puhutaan myös aurinkokennopuistojen kehittämisestä, meidän täytyy katsoa tämän kaltaisten rakenteiden hintaa, niiden erittäin vähän ekologisuutta ja varsinkin niiden vaikutuksia energiahintaan. Kuitenkin mielestäni on hyvä, että otetaan huomioon päästöt, varsinkin metaanipäästöt, sillä tämä kaasu on huomattavasti voimakkaampi vaikutuksiltaan kuin hiilidioksidi, kun puhutaan kasvihuonepäästöistä. Meidän missään tapauksessa ei tule kuitenkaan kohdista näitä vaikutuksia viljelyihin, vaikka metaanipäästöt liittyvätkin heihin, heidän täytyy säästää kaikelta lisää taakalta. Aion ehdottaa rakentavalla tavalla ja selkeällä tavalla parannuksia tähän näin tärkeään aiheeseen. Thank you very much. Kiitos kovasti, Rova, näistä kommenteista. Nämä olivat siis varjoesittelijät. Meillä on myös äh, muiden mietintöjen äh, esittelyitä ja varjostelijoita, jotka liittyvät tähän puhtaan energian pakettiin. Ja sitten vielä muita puhujia, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron mutta nyt haluaisin antaa kokouksen johtamisen kollegallemme ympäristövaliokunnasta, Korva Valeanille. Niin. Toivottavasti olen pelkään ilmoittajan rooli, mutta tämä keskustelu on jo käynnistynyt ja pyydän jatkamaan keskustelua. Meillä on tässä paketissa, kuten puheenjohtaja Busek mainitsi, muitakin asioita, jotka ovat hyvin läheisesti yhteydessä tähän kysymykseen, joten – Esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivin esittäjät voisivat aloittaa ensin käyttämällä kumpikin kahden minuutin puheenvuoron aluksi edustaja Jose Blanco Lopez. Kiitos puheenjohtaja. Voisin halua onnittelemalla herra Turmesia ja Rova Rivasia tehdystä työstä. Minä haluaisin myöskin kiinnittää huomiota yhteen ajatukseen, joka täällä on kuultu, että meidän täytyy tuttautua vakavasti ilmastonmuutokseen. Talouden vähähiilistäminen ei ole muuta kuin velvoite. Ja tämän täytyy näköjään mietinnöstä ajatellen Pariisin tavoitteita. Ja me täytyy myöskin katsoa, mitä voidaan täydentää sitä ehdotusta, joka on muotoiltu ja meillä on ollut nyt mahdollisuus kommentoida tätä. Tämä todellakin täydentää esityksiämme, koska nämä ovat tärkeitä, jotta saadaan ainakaan säädöspuitteet, jotka johtavat siihen, että saadaan maakohtaiset sitovat tavoitteet. On tärkeää, että on konkreettisia tavoitteita ja, ja nykyinen direktiivi toimii hyvin. On kuitenkin tiettyä epävarmuutta investoijien joukossa täytyy saada aikaan kompromisseja, täytyy saada aikaan myöskin suunnitteluvarmuutta ja tämä täytyy muuttua siihen, että löytyy myöskin rahoitusta, investointeja, innovaatioita, ja että voidaan saavuttaa kokonaistavoitteet. Olen myöskin yhtä mieltä siitä, että uusiutuvien energioiden tavoitteet voi olla kunnianhimoisempi kuin mitä komissio esittää. Esityksen käsittelin aamulla katson, että tavoitte eh, se voisi olla 5 prosenttia. Se on realistinen ja se luo tavoitte- hyötyjä eri tekijöille. Tämä, tämä turvallisuuteen turvallisuuteen ja terveyteen ja mitä vuoteen 2018 siinä esityksellä otettu huomioon kustannukset, jotka liittyvät teknologiaan ja miten kannattavan tällaiset investoinnit pitkällä tähtäyksellä on kuitenkin tärkeää käydä keskustelua energiasta ja ilmastonmuutoksesta, koska ne ovat saman kolikon kaksi eri puolta. On tärkeää koordinoida toiminta, että voidaan taata tavoitteiden saavuttaminen sekä energian että ilmaston alueella, mikä on perustavanlaatuisesti tärkeää, ja uskon, että olemme hyvällä tiellä. Thank you. Uh... No niin, ja nyt herra Karins, joka uusien markkinoiden suunnittelun esittelijä. Kiitos. Paljon on jo sanottu. Haluaisin palata siihen, mitä Claude Tyrmes ihan aluksi sanoi. Se, mitä minä kuulen hyvin paljon, on enemmänkin tällaista, ihmiset vaativat toimia, jotta saavutetaan ilmastovaatimukset. Ja eittämättä tämä on tärkeä asia. Mutta miten minä sen näen ryhmäni näkökulmasta, niin energiaunioni on enemmän kuin vain tämä näkökulma. Olen nyt kuunnellut tässä kaikkia ja muistelin tässä, kun katson tätä komission sivua, jossa sanotaan nämä turvallisuus, solidaarisuus ja luottamus markkinoiden kesken, integroidut energiamarkkinat, energiatehokkuus, äh, tutkimus, innovaatiot ja kilpailukyky. Eli siis kysymys on enemmänkin painotuksesta. Jos me emme aseta markkinoita keskeiseksi toimijaksi investointien takaajaksi, niin mitään ei tapahdu. Markkinat eivät noudata ideologioita, vaan investointivarmuutta. Ja tämä merkitsee yhtäläistä lähtökohtaa kaikille. Siirrytään pois tuista, olivat ne sitten fossiilisille polttoaineille tai uudistuville energioille, koska näin tapahtuu. Meidän täytyy ymmärtää, että viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut vallankumous. Ajatellen esimerkiksi teknologia, teknologioita uudistuvissa aineissa, tuuli, aurinkoina, muu voima. Tästä on tulossa kilpailija fossiilisille polttoaineille, joten meidän täytyy huomioida myös se, että tämä tällainen keinotekoinen polttoaineiden tukeminen on katoamassa. Ja tällä tavalla me luomme yhtäläiset mahdollisuudet ja silloin innovaatiot, äh, investoinnit virtaavat äh, markkinoille. Ja äh, uudistuvissa energioissa marginaalit ovat sitä paitsi huomattavasti paremmin, paremmat, varsinkin jos katsotaan pitkällä aikavälillä. Ja kaikki suuret energiayritykset, jotka olivat puhtaasti fossiilisia 15 vuotta sitten, ovat ymmärtäneet, että uudistuvissa piilee rahaa. Joten en todellakaan puhu tätä energiaunionin yhtä pilaria vastaan, jossa on kysymys nimenomaan näistä ilmastotoimista, mutta tämä on kuitenkin yksi ala, jolla me toimimme. Mutta jos me emme pidä markkinoita keskeisellä sijalla, niin emme me silloin saavuta noitakaan tavoitteita. Joten kaikki ne tavoitteinemme, niissä on kaiken näköisiä näkökulmia, niistä voidaan puhua ja ne ovat varmasti myös tärkeitä, mutta jos markkinat eivät ole keskeisellä sijalla, niin me emme saavuta mitään tavoitteita. Pyydän katsomaan seuraavaa puheaikaa. Tähdet heiluvat, näkyvät sellaisina, kun on puheen. Nyt seuraavaksi herra Eikhaut, joka on lausunnonlaatija uusiutuvan energiadirektiivistä. indeed for the renewable directive from the perspective. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Envin näkökulmasta ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä Turmesia ja Rivasita hallintoa mietinnöstä, sillä jos ollaan siirtymässä tähän uusiutuvan energialähtekeskusteluun, niin se mikä on tietysti tärkeää on niiden määrä, ja myös se, mitä sinne lopputulokseen päästään. Ja tässä suhteessa haluaisin painottaa asiaa. Kaikki puhuvat siitä, että sijoittajien täytyy saada turvaa, mutta se on tietysti hiukan naivi, jos ajatellaan, että investoijat tulevat joka tapauksessa markkinat tästä kesken. Me tarvitsemme turvana, turvallisuutta, tuleva, tietoa tulevaisuudesta investoijille Muussa tapauksessa äh, asia ei ja Me tiedämme, että energiamarkkinat ovat yhä edelleen rajoja ylittävät. Meidän täytyy osoittaa varmemmin, mihin suuntaan tässä markkinat ovat menossa. Sitähän investoijat odottavat. Ei investointirahapuutetta Euroopassa ole, vaan selvyyden ja varmuuden puutetta mihin Eurooppa on menossa energiajärjestelmineen. Ja yksi kaikkein menestyksellisimmistä politiikoista on uudistuva energialähteitä koskeva politiikka vuoteen 2020 mennessä ei pelkästään tavoitteensa vuoksi, vaan siksi, että se antoi kansallisvaltioille suunnan mihin suuntaan työskennellä. Se toimi, se sai aikaiseksi tuloksia, se sai aikaiseksi siirtymän käynnistymisen ja sitä tulisi jatkaa myös vuoden 2020 jälkeenkin. Jos katsotaan näitä tasoja, niin on ihan hullua se, että nyt kun siirrytään kilpailukykypuolelle, nähdään ne muutokset, että me olemme vähentämässä vuosittaista kasvua. Sillä vuoteen 2020 jälkeen on 5 prosentin kasvumäärä ja sen jälkeen komissio ehdottaa 1 prosentin vuosikasvua. Se on typeryyttä. Me ta- meidän täytyy muuttaa että me olen ilahtunut siitä, että esille näin tekevät ja yhdessä rakkaan kollegani SD-ryhmästä uudistuvassa äh, energialähdekysymyksessä teimme aivan samoin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt äh, herra Roil, kaksi minuuttia. Minä ajattelin esittää kaksi asiaa. Haluaisin, että sihteerissä selvittäisi kysymyksen, onko oikein, että hallinnossa – nyt määritellään näin monia sisältökysymyksiä, jotka itse asiassa jälkikäteen sitten hoidetaan muiden direktiivien puitteissa. Minä en oikein ymmärrä, mikä on nyt tämän merkitys. Me puhumme asiasisällöistä, jotka selvitetään muissa direktiiveissä. Onko se ylipäätään mahdollista? Komission, voidaanko komission ehdotusta muuttaa niitä tästä hallinnosta, Tässä siitä, on kysymys tästä säädöksestä, tulee tällainen kokonaistaideteos, tällainen kokonaispoliittinen ohjelma, joka ottaa omakseen kaikki muut asiat. Onko tämä mahdollista? Koska muutenhan voidaan sitten lopettaa sitten työ muiden asioiden parissa, jos nyt toimitaan tällä tavoin, että kaikki sitä on jo tavallaan viety niistä. Ja onko ylipäätään hyväksyttävää se, että me puutumme näin pitkälle tähän esitykseen, että kollegat puhuvat yhdestä asiasta, joustavuudesta, tai mikä on jäsenvaltioiden rooli, tai mikä on energiamiksin rooli että tällaisella oikeudellisella säädöksellä ne saatetaan tavallaan pois voimasta. Eihän ole mitään järkeä esittää tämän tyyppisiä vaatimuksia. Minä en voi ymmärtää, miten tällä hallinnolla voisi olla nyt tällainen kaiken kattava merkitys. Meidän pitää tehdä työtä komission esityksessä muuttaa sitä, mutta emme voi muuttaa sitä täydellisesti. Thank you very much, Mr. Kiitos. Rova van Brandt. Um, Kiitos. Paljon on sanottu. Erittäin mielenkiintoista saada Itrenä ja Enyin ihmiset yhteen. Mahdollisimman nopeasti. Minulla on vain kaksi minuuttia. Ja keskityn muutamaan poliittisen asiaan. erona, eh, tai kuten herra Karens sanoi, toki on erilaisia tavoitteita tässä energiapaketissa, mutta meidän poliittiselle ryhmällemme pitäisi olla hyvin selvää, että tämä eh, sateenvarjotavoite on COP21 täytäntöönpano. Tänään on erittäin kuuma päivä ja ehkäpä se passaa monelle meistä, mutta oliko se tänään vai eilen, raportissa, erässä raportissa sanottiin, että nämä lämpöaalot tulevat olemaan vaarallisia tulevaisuudessa, eikä vain muualla maailmassa, vaan myös Euroopassa. Joten Pariisin COP sopimuksen täytäntöönpano on erittäin tärkeä osa puhdas energiapakettia. Puhdas energiapaketti on siis paketti, ja meidän täytyy varmistaa, että että äh, me pidämme kiinni holistisesta lähestymistavasta tässä paketissa ja ei äänestetä mitään ristiriitaisuuksia sisään sinne. Ja tämä on avain koko tälle sateenvarjolle ja eri äh, tavoitteiden väliselle koordinaatiolle. On erittäin tärkeää, että me pidämme tämän mielessä. Ei vain yhtä tai toista tavoitetta, vaan äh, tämä hallinnollinen lainsäädäntö on se sateenvarjo. Esittelijät ovat käynnistäneet hienolla tavalla tämän työn. On erittäin tärkeää, että meillä on pitkän aikavälin näkökulma, ei vain 2030, vaan 2050, ja sitten voimme katsoa taaksepäin. Se on hyvää hallintaa. Ja strateginen ja holistinen lähestymistapa. Ja sitten vielä lopuksi se, mistä kaikkein eniten pidin, on uusi lähestymistapa, joka on erittäin äh, välttämätön, eli että saadaan tasapaino sen välillä, mitä Brysselissä päätetään ja jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan niin, että saadaan aikaan hyvää yhteistyötä kaupunkien ja alueiden kanssa, koska siellä äh, ilmastopolitiikka täytäntöön pannaan. Thank you very much, Mr. Liese. Kiitoksia, edustaja Frau Vorsitzende. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Minua ilahduttaa kovasti tämä yhteinen ITREN ja ENVin kokous olen työskennellyt vuosia molemmissa valiokunnissa, nyt enää Envissä. Ja minusta tuntuu aina älyttömältä, että me työskentelemme toisiamme vastaan. Nyt työskentelemme yhdessä ja useamminkin pitäisi näin tapahtua. Ympäristövaliokunnan näkökulmasta tärkeää on Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Ja uskon, että me voisimme myös saada tähän hieman selkeämmän muotoilun, mutta varoitan siitä, siitä, että me olisimme liian kunnianhimoisia. Sanon tämän ihan avoimesti. Pariisissa puhuttiin yhdestä mm, viidestä asteesta, mutta jos me saavutamme kaksi, se olisi meille kaikille hyväksi ja siihen voisimme keskittyä. Ja keskittyä G7 tavoitteeseen 80-95 prosenttia. Thomas oli ihan oikeassa. Kyllä sähkösektorinkin pitää tässä tehdä enemmän, mutta EPPlle on erittäin tärkeää, että teknologia, että tämä kaikki on teknologian neutraalia. Ja vaikka 2050 ei vielä olisi edes muita teknologioita, niin emme me voi tänä päivänä päättää. Eli haluatko ydinvoimaa taas Saksalle? Ei, vaan että on myös muita teknologioita. En nyt tässä toivo ydinvoimaa Saksalle, mutta se on kuitenkin vaihtoehto tietyille maille. Tavoitteet 20 30 tulisi eh, kuvailla selkeästi ja kuvailla myös, miten ne tavoitetaan. Mutta en usko, että me saamme kansallisesti sitovia tavoitteita, joten meidän pitäisi löytää mui, muunlaisia tapoja, indikatiiviset tavoitteet, benchmarkit ja niin edelleen. Eli eh, ja ei voi olla niin, että me lähdemme tässä rankaisemaan myöskään jäsenvaltioita. Sitten vielä lopuksi tavoitteista. Meidän täytyy olla realistisia. 45 prosentin tavoite cloud ei ole kovinkaan vakavasti otettava. Itre ja Envihän yhdessä keskusteli 30 prosentin tavoitteista. 45 prosenttia on aika uskomaton. Meidän pitäisi puhua realistisista tavoitteista ja miettiä, miten ne voidaan sitten saavuttaa. Thank you, Miss Lise. Now, madame. Kiitoksia. Edustaja Liisa seuraavaksi. Edustaja De Castillo. Say that uh, in order not to, to be brief, I'm not going to reproduce many... En aio nyt enää toistella tästä useimpia näistä kommenteista, joita poliittisen ryhmän jäsenet ovat jo esittäneet. Haluan ottaa tämän esille myös työ hän on ottaa sille myös työkalut. Jotta kaikki tämä tapahtuisi, me tarvitsemme työkaluja, jotka työkalut, jotka ottavat huomioon kaikki mahdolliset erot Euroopan unionissa. Tässä suhteessa nämä ovat hirveän tärkeässä roolissa. Tärkeässä roolissa, jotta voidaan tarjota tätä varmuutta sisämarkkinoilla toimia niin, että voidaan täyttää kaikki tavoitteet, joista olemme päättäneet ilmastonmuutostavoitteissa. Tämä on siis välttämätöntä ja meidän täytyy löytää tapoja Ja meidän täytyy siis viedä eteenpäin näiden ähm, yhtymäkohtien kehitystä. Samalla se on mahdollista myös niille jäsenvaltioille, joissa on puutteita tässä. Sanottaisin, että se ei olisi vain pelkästään vuonna 2030, vaan myös 2050 päästään tämän tuloksen. Meidän täytyy siis löytää eh, tavoitteita. Tämä on hirvittävän tärkeää. Haluan pitää mukana monet maat, Baltian maat, Irlanti, Puola ja niin poispäin. Kiitoksia. Thank you very much. Mr. Zanonato, now. <clears throat> Grazie Presidente. Zanonato. Molte cose, io intervengo per esprimere... Käytän puheenvuoron todetakseni, että minä tuen mietintöluonnosta olennaisemmiltaan ilman muuta on välttämätöntä, että ilmasto- ja energiatavoitteet sovitetaan ajatellen vuotta 2030 ja että myös Pariisin ilmastokokouksen sitoumus otetaan huomioon ja että on tällainen energian siirtymävaihe. Haluan myös todeta, että tavoitteiden korottaminen uusiutuvan energian osalta, johon vihreät kollegat ovat ryhtyneet, aiheuttaa ongelmia. Ja nämä ongelmat täytyy ottaa huomioon. Sen lisäksi tämä voisi olla asia, josta voitaisiin neuvotella, mutta ei suinkaan mikään loppupiste, johon tullaan. Me olemme nyt aloittamassa pitkät neuvottelut toimijoiden välillä ja samanaikaisesti on myöskin parlamentin ehdotettava sitovia kunnianhimoisia tavoitteita. Mutta se, mitä nyt on nähtävissä tässä hallintoasetuksessa, on asia, joka pitää, joka pitää myöskin vastata sektorikohtaisia säädöksiä. Asia, jonka parissa edustaja Blanco Lopez kuuluu näihin kysymyksiin. Ja täytyy olla todellakin paljon kompromisseja, jotka saavat laajaa tukea. Olen erittäin tyytyväinen asioita, joita kollega Griffin ja kollega Zuninju otti esille. Kollega Zuninju istuu vieressä, Niin haluaisin mitään korostaa sitä, että eurooppalainen aloite pitäisi kehittää työntekijöille ja kunnille niin, että energia siirtymä voisi tapahtua myönteisesti työpaikoilla. Ja työntekijät täytyy vetää mukaan ja kuntia täytyy suojella silloin, kun niihin erityisesti vaikuttaa siirtyminen vähähiiliseen talouteen. Ja totta kai pitää myöskin olla kansallisten suunnitelmien vertailukelpoisuuden olemassa ja tällä tavoin kaikille toimijoille, kaikki toimijoiden osalta tilanne se, että niillä täytyy olla sitoumuksia, joihin ne voi siirtyä ja me voimme olla myöskin kunnianhimoisempia.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 joita ei vielä teknisesti edes, äh, täällä mistä ei ole teknisesti puhuttu. On tietenkin hienoa, että tehdään äh, poliittisia päätöksiä ja sovitaan äh, poliittisesti tavoitteista, mutta poliittiset päätökset ilman teknistä perustaa eivät ole hyviä. Ja tämä koko paketti paketti, josta me puhumme, niissä käsitellään vain poliittisia näkökulmia eikä lainkaan sitä, mikä on realistista ja mikä on mahdollista todellisuudessa. Erilaisia tukitoimia, subventioita ynnä muita. Tällä tavalla muutetaan energiamarkkinat eikä tällä tavalla oikeastaan saada mitään impulsseja sinne eikä tapahdu edes yhtään mitään. Saksa on hyvä esimerkki tästä, miten tuhotut, tuetut markkinat eivät tavallaan saa minkäännäköisiä impulsseja siitä, millä tavalla esimerkiksi voitaisiin olla yhteydessä itään, länteen, etelään, pohjoiseen. Ja metaanipäästöt, joista täällä joku kollega jo puhui, ovat paljon pahempia kuin CO2 päästöt, kasvihuonekaasut. Ja tästä ei puhuta ollenkaan ja esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima ovat asioita, jos kaupu- valtiot ovat jatkossa energiasta vastuussa, ja näin pitää todellakin olla jatkossakin huolimatta siitä, mitä me täällä olemme kuulleet, niin täytyy olla resursseja sen vuoksi, että tuuli on yksi kolmas osa siitä, mitä esimerkiksi pohjoisessa 70 prosenttia. Ja mitä me teemme sitten tälle? Ja äh, tämä kaikki pitäisi olla mukana tässä paketissa, äh, koska ilman tällaisia erilaisia näkökulmia, niin tästä tulee vain tällainen puolikas äh, tyhmä päätös. Ja ilman kunnollisia resursseja me emme pääse eteenpäin uudistuvissa energioissa. Saksalaiset ovat tämän hoitaneet. Saksalaisilla on myös muutama hiilivoimala ihan vain, että voidaan pitää jännite verkossa tasaisena. Sitten vielä lopuksi nämä resurssit, lähteet pitää sitoa verkkoon ja se tehdään paikan päällä, ei komissiossa. Ajuso. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä erään asian. Kaikki tavoitteet ovat ihan hyviä, mutta vesi on tässä olennainen kysymys. Tämä on yksi tavoite, jossa puhutaan siitä, että tärkeitä ovat nämä yhteydet, mutta vuonna 2021 jo esitettiin tällaista 10 prosenttia, ja tässä ollaan olivatpa sitovia tai eivät. Jos tavoitteita ei täydetä, on yhden tekemään. Voimme täyttää kaikki paperit niillä tavoitteilla, mutta emme saakaan mitään todellisia energiamarkkinoita Emmekä pysty täyttämään kaikkia tavoitteita siksi, että energiaa, jota tuottaa, se ei pysty siirtämään paikasta toiseen. Se oli se, mitä minä halusin tässä sanoa. Thank you very much. No. Kiitos. Ja nyt käännyn komission edustajien puolen Aloitan Rova Richardsilla eh, energiapääosastolta. Kiitoksia. Uh, well, it's a pleasure, of course, to be here to... Kiitoksia. Niin on tietysti hienoa olla, olla paikalla keskustelemaan tästä ehdotuksesta. Se on tärkeä osa puhdasta energiaa eurooppalaiselle pakettia. Monet ovat maininneet, miten tärkeää on päästä Pariisin tavoitteisiin, ja tämä on tietysti yksi tärkeä osio, ja siitä syystähän meillä on yhteisvaliokunta täällä, ja Klim-kollegatkin ovat paikalla. Tämä on yksi osio, mutta tietysti me haluamme myös siirtyä kohti puhtaampaa energiaa, tehokkaampaa energiakäyttöä, lisätä kasvua työpaikkoja Euroopassa ja viedä eteenpäin uutta teknologiaa ja innovointeja ja mennä eteenpäin. Siitä syystä hallintopaketti kokonaisuutena on niin tärkeä, koska se kasaa kaiken tämän yhteen ja vie meitä eteenpäin. On ollut siis erittäin mielenkiintoista kuulla kaikkia teidän kommenttejanne ja mielestämme esittelijöiden äh, mietintö on erittäin tärkeä. Ensinnäkin komission näkökulmasta katsottuna yksi kaikkein tärkeimmistä osioista on se, että tavoitetaso komission ehdotuksessa säilytetään. Se on hirvittävän tärkeää. Meidän täytyy viedä eteenpäin tätä, meidän täytyy jatkaa. Ja Tämä liittyy kansallisten suunnitelmien malliin, pitkän aikavälin strategiseen lähestymistapaan ja niihin toimenpiteisiin, joita on käyttää, tarkoitus käyttää siinä tapauksessa, että tavoitetaso ei saavuteta. Tällä linjalla olemme mielellämme jatkamassa keskusteluja kanssanne, vahvistamassa EUn asemaa, varmistamassa sitä, että vuoteen 2030 tavoitteet ja energiaunioni, kuten myöskin kansainväliset tavoitteet saavutetaan. Näiden Säännösten avulla on tarkoitus siis päästä näihin yhteisiin tavoitteisiin. Ja kuten monet, molemmat rinnakkaiset ovat maininneet usean otteeseen, tämä on tärkeää yleispaketin puitteissa. Meillä on kahdeksan lainsäädäntötointa, jota ehdotetaan. Tavoitteet löytyvät toimialakohtaisista osioista. Minusta meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on tällainen yleissopivuus kaikkien osioiden välillä ja että se otetaan huomioon kunnolla kokonaisvaltaisella tavalla, niin kuin moni on jo maininnut. Siksi haluaisimme päästä varhaissopimukseen muiden esittelijöiden kanssa tässä puhtaan energiapaketissa vuoteen 2030 tavoitteiden suhteen. Ja haluaisin vielä kerran toistaa sen, että kansallisten lineaaristen suuntavivojen käyttäminen on tärkeää, että voidaan arvioida jäsenvaltioiden edistymistä. Ja tässä suhteessa parlamentin kanta on äärimmäisen tärkeä. Toinen näkökulma, olen maininnut sen jo, on tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ja toistan sen vielä uudelleen. Olette saaneet huomata, että kansallisten suunnitelmien täytyy kattaa kaikki viisi energiaunionin ulottuvuutta. Hank- hankkeet Euroopan unionin etujen mukaisesti uudistettavissa energialähteissä ovat tietysti mielenkiintoisia ja niistä haluaisimmekin keskustella yksityiskohtaisemmin kanssanne. Yhteydet investointivarmuuteen ja kilpailukykyyn ovat myös tärkeitä. Ne ovat mm, tärkeitä, koska haluamme rohkaista yksityisiin investointeihin tällä alalla. Ja kyseessähän on ala, jossa on nähty jo valtavia muutoksia, jotka ovat tapahtuneet viime vuosien aikana. Olemme vakuuttuneita siitä, että asetukset vievät eteenpäin avoimuutta ja ennustettavuutta sijoittajille ja näin lisäävät samalla myös EU-kilpailukykyä energiasektorilla. Eli vielä halusin mainita sen, että meillä pitäisi olla mahdollisuus katsoa artiklaa 13, jotta voitaisiin päivittää oikeatasoiseksi tämä tavoitetaso. Vain ylöspäin siis, se on tärkeää. Ja lisäksi haluaisin mainita sen, että meidän täytyy tukea myös vahvaa alueellista yhteistyötä. Alueellinen yhteistyöhän ei ole mikään yhden koon asia. Alueellinen osio yhteenliittämisessä vaihtelee alueelta toiselle, mutta se on kuitenkin prosessi, jossa kaikki ovat mukana, tietysti parlamentti ja sidosryhmätkin, monet ovat myös tämän maininneet. Emmekä voi sitä kyllä turhaan korostaa äärimmäisen tärkeä asia. Kaikkien sidosryhmien täytyy olla mukana päätöksentekoprosessissa, että varmistaudumme siitä, että meillä on riittävä demokraattinen valvonta. Nämä ovat siis komission ehdotuksen ytimessä olevat ajatukset. Otamme myös esille energiaköyhyyden. Kansalaisten rooli on hirvittävän tärkeä. Sidosryhmäkeskustelut. Kasvu- ja työpaikat. Haluamme varmistautua siitä, että jäsenvaltiot saavat aikaiseksi kunnianhimoisia suunnitelmia ja ymmärrämme Euroopan ja kansallisten sidosryhmien vipuvaikutuksen. Näin jäämme odottelemaan sitä, että voimme myös tulevaisuudessa keskustella asiasta kanssanne. Samalla haluamme jatkaa tämän paineen aiheuttamista niin, että mennään eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos herra Beckman. Pystyykö hän pitäytymään puheajassaan? Yes, I will certainly try. Thank you very much. So basically... Kiitos. Meidän puoleltamme on tärkeää painottaa integraatiota energian ja ilmaston välillä, jonka näemme näistä ehdotuksesta ja tästä keskustelusta ja mikä näkyy myös koko yhteiskunnasta, samoin kuin näin linkki Pariisin täytäntöönpano. On myös tärkeää todella se, että täällä on erittäin hyviä ideoita tässä hallinta ehdotuksessa, mutta tämä on sinällään jo hyvin kunnianhimoinen ehdotus. Ensimmäinen kerta, kun me teemme tällaisen energia- ja ilmastoyhteisehdotuksen, ja siksi on tärkeää, että yritämme pitää kiinni sen avainelementeistä ja puhua niistä. Muutama asia liittyen näihin pitkän aikavälin strategioihin suunnitelmien jälkeen. Se voi vaikuttaa hieman epäloogiselta, mutta suunnitelmat pitää tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meidän täytyy käynnistää Pariisin täytäntöönpano ja strategioiden laatiminen vie enemmän aikaa. Ja niiden pitää olla myös äh, johdonmukaisia keskenään ja huolehtia myös siitä, että pitkällä aikavälillä nämä suunnitelmat ja strategiat äh, ovat johdonmukaisia ja tukevat toisiansa. Ja sen lisäksi viiden vuoden välein näitä suunnitelmia ajantasaistetaan mikä voi sitten vaikuttaa strategioihin. Tästä mietinnöstä, tässä on ihan hyviä ideoita. Toki ilmastoon täytyy, siitä täytyy puuttua, mutta tämä 2050, koska työ käynnistyy jäsenvaltiossa ja komissiossa, arvioiden, vaikutusten arvioiden ja kuulemisten pohjalta. Ja tässä kontekstissa voisi sanoa, että, että tämä yhden, viiden asteen tavoite on luonnollisesti tärkeä, mutta meistä on tärkeää katsoa, että siinä vaiheessa kun IPCC laatii tai julkaisee raporttinsa, niin voimme katsoa tätä sitten uudelleen. Ja sitten puolivälin strategiat Äh, ETS ja taakajakohan kattavat nämä tavoitteet ja meidän täytyy pyrkiä vähentämään näitä päästöjä, mutta äh, sen enempää ei tästä ets haluaisin vielä kommentoida. Dela Eis, hän sanoi, että se ei ole vielä kovin näkyvä. No sillä on oma hallintajärjestelmänsä, se on vahva taloudellinen väline. Ja sen vuoksi ei kannattaisi lähteä tekemään päällekkäin asioita, joita jo on olemassa. Mutta sekä ETS äh, me hoidamme tämän hallinnon. Niin. Niin, niin. Nyt herra Turmes, seuraava kerralla vain Rivasi puhuu sitten täällä, sanoisin näin. Good. So I, had planned to... Minä aion antaa yksityiskohtaisempia vastauksia, mutta uskon, että kollegat ovat olleet todella nälkäisiä, joten aion olla sanainen. Ensinnäkin minä olen ehkä saanut suurimman kohtalaisuuden, mitä koskaan olen saanut keneltäkään kansanpuolen ryhmästä. Kokonaistaideteos on vahinko, että Herbert on lähtenyt, koska mitä, se on se, mitä mä halusin tehdä, mitä minun täytyy tehdä. Hallinnossa on kysymys kokonaistaideteoksesta, miten me saamme Pariisin maan päälle. Ja tämä on mahdollista vain, jos me saamme miljoonia ihmisiä ja kansalaisryhmiä liikkeelle. Tämä on kokonaistaideteos. Se oli tuolla upea kohteliaisuus. Täällä puhuttiin myös siitä, että tässä on nyt liikaa ilmastonmuutosta. Tiedättekö kuka äskettäin antoi suurimman kohteliaisuuden meille Euroopassa politiikasta viime vuosien aikana. Herra Putin, Venäjä julkaisi kolme viikkoa sitten uuden talouden turvallisuusasiakirjan ja siinä on kokonainen kappale suurimmasta uhasta Venäjän taloudelle – se on energiatehokkuus Euroopassa ja vihreä teknologia. Herra Putin on viimeinkin tunnustanut, että me olemme muuttamassa myös geopolitiikkaa tässä. Ja suurin energiaturvallisuus Euroopalle on, että siirrytään nopeasti energiatehokkuuteen ja no, vielä nopeammin uusiutuvan energiaan. Sitä kautta saadaan turvallisuutta ei pelkästään energian alueella, sitä kautta saadaan myös geopoliittista turvallisuutta Euroopalle. Ja mielenkiintoista on, että globaalisti kysymys on teknologian johtajista, Eurooppa, Kiina ja Intia, jotka haluavat äh, toimia niitä vastaan, jotka ovat olleet voimakkaita, mutta kun ne istuvat öljyn päällä, eikä tuo öljy ole enää sadan äh, dollarin arvoista tynnyriltä, se ei ole edes 40 tai 45 arvoista. Me olemme nyt muuttamassa todellakin geopolitiikkaa omaksi hyväkseen markkinoista ja vahinkoa täällä. Karins lähti <clears throat> jos hänen espanjalainen kollegansa puhuu siitä, että tarvitaan kaapeli Ranskan ja Espanjan välille, eivät markkinat tätä kaapelia tuo. Jos herra Karins haluaa täysin täydet markkinatalot. hänen pitäisi kertoa espanjalaisille kollegoille, että ei kaapelia Espanjasta Ranskaan, jos täällä Karins haluaa vain markkinat. Öljystä ja tulee todella halpaa. Miten sitten tullaan uusiutuminen kustantamaan Euroopassa markkinoiden kustannus, älkää valehtelko, minä pitää olla vakavia. Me tarvitsemme julkista rahoitusta, me tarvitsemme miljardia, miljardeja lisää rahoitusta hyvin hienostuneeseen, eh, organisoituun suunnitelmaan, eh, institutionaalisen järjestelyn, jotta saadaan rakennusten korjaaminen eteenpäin, niin me tarvitsemme eläkerahastoja, joilla on biljoonia ja jotka ovat valmiita siirtymään uusiutuvan energian alueeseen 4-5 prosentin tuoton koron ansiosta. Kiitokset vielä energiapääosastolle. Uskoakseni me todellakin nyt olemme viemässä asioita eteenpäin ja ilmastopääosaston osalta sanoin, että olen pahoillani. Niin voisitteko ilmastopääosastolla myös kertoa, mitä olette saaneet aikaan kymmenen vuoden aikana? Voisitteko miettiä, onko se, mitä te olette tehneet ETS, onko se järkevää, että se on ainoa, mihin keskitytään. Te ilmastopäässä sanoo, että meidän pitäisi ottaa rennosti, ei pidä olla kunnianhimoisia, ajattelin vuotta 2050. Tehkää kotiläksenne. Herra Kaniete on edistyksellisempi kuin te ja Veikke. Se on totuus tänään. Meillä on politiikan tekijöitä, jotka johtavat, ja teidän pitäisi olla häpeissänne siitä, mitä sanoitte tänä aamuna. Olette kielteisiä edistyksestä, jota teillä saada aikaan paikan päällä. Niin, että saadaan 2050 aikaan jo vuoteen 2030 mennessä pyrin saamaan aikaan kunnianhimoa. Miettikääpä nyt Pohjois-Atlantikassa ei ole koskaan satanut. Jos siellä sataa, olemme silloin lähellä käännöpistettä. And I don't want any more uh, a civil servant from DMPT. Tulkki korjaa, tämä oli puhe eh, Etelä-Mantereesta. Ja nyt siis, eh, nyt on turha sanoa, että pitäisi ottaa asiat rennosti. Rakani, että on se? Niin. Lord, olen niin Voisitko käyttäytyä? Meillä on eh, tyypillisiä sääntöjä. Haluamme myöskin pitäytyä aikataulussa. Sinulla oli paljon aikaa puhua, joten olen pahoillani. Minun täytyy nyt keskeyttää sinut. No niin, no niin, kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Olet täysin menestyksekäs. Onnittelut sinulle. No niin. Yes, uh, thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän itse asiassa päättyi tämän päivän keskustelu. Vai jos äh, ilmastopäässä haluaa reagoida tähän, tähän hyökkäykseen. Ja nyt, äh, haluatteko sanoa jotakin? I mean, I think if, if uh, Mr. Turmes interpreted like... Kiitoksia, jos edustaja Turmes tulkitsi sen näin, niin olen pahoillani. Kyllä, Klimapääosasto suhtautuu erittäin vakavasti tähän kaikkeen. Meillä on ETS. Kaikki muut paketit on tulossa vielä 2050. Olemme työskennelleet kovasti tämän eteen. Olemme pyrkineet kovasti siihen, että saamme uudet strategiat, jotka ovat kunnianhimoisempia kuin mitä ne ovat Ja meidän täytyy ihan normaali tavalla arvioida kaikkia näitä asioita. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että meidän tulisi hidastaa työtä, Meidän tulisi päinvastoin nopeuttaa sitä. Olen samaa mieltä siinä, mitä tapahtuu. Ja se, mitä Kalnieta totesi, on se, että Trumpin teot ovat johtaneet siihen, että me olemme yhä määrätietoisempia ja haluamme mennä eteenpäin nopeasti. Kiitoksia. Kiitos. Minä edustan monellisesti teollisuusvaliokunta haluan sanoa, hyvät ystävät komissiosta, että, että eivät kaikki teollisuusvaliokunnassa ajattele samalla tavoin kuin herra Turmes. No niin, meidän pitäisi vain ilmaista kenties näkemyksiä, pitäisikö olla hiukan eh, valtellisempia keskustelussa. Se varmastikin saisi aikaan parempia tuloksia. Mutta joka tapauksessa haluan nyt kiittää kollegoja teollisuusvaliokunnasta ennen kaikkea. Minä toivon, että nyt menette nyt kaikkea energianne, koska kello 15 me aloitamme seuraavan kokouksen ja me tapaamme kaikki, kaikki yhteistyökomission jäsenemme tutkimuksesta, sisämarkkinoista ja niin edelleen. No niin, kello. Meillä on kolme tärkeää kokousta komission jäsenten kanssa, jotka alkavat kello 15. Haluaisin kutsua teidät tänne. Kiitoksia kovasti, rouva rouva mm, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, voitte lopettaa kokouksemme, jos haluatte. Haluan vielä sanoa, että määräaikatarkistuksella on 27. kesäkuuta puolilta välin päivän niin Seuraava yhteinen kokous on 11. syyskuuta Strasburgissa kello 19 illalla. No niin, kiitoksia tästä ja hyvät kollegat tapaamisiin.